oikealla tavalla ja reilussa hengessä. Minä en pidä tällaisesta kikkailusta. Olette varmaankin sanoneet sanottavanne ja haluaisin vastata sanomalla, että olen hyvin suhteellisesti suhtautunut näihin esitettyihin puheenvuoropyyntöihin kunnioittajien pluralismia ja käytettävissä olevaa aikaa. Eli keskustelu on päättynyt. Haluaisin kiittää komission jäsentä ja neuvoston edustajaa. Ja tästä on jätetty päätöslausuma, josta äänestetään huomenna kello 11.30. Ja nyt sitten siirrymme seuraavaan keskusteluun. Esityslistan mukaisesti kuulemme neuvoston ja komission julkilausumat Turkin edistyskeskuksesta vuodelle 2012. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Ro- Roa Crichton. En tiedä, pääseekö Turkki EU-hun ennen Irlannin puheenjohtajakauden päättymistä, mutta te varmaankin esittelette, johdattelette meidät tähän keskusteluun hyvin mielenkiintoisella tavalla madam president um, honourable members on behalf of the council i'd like to thank neuvoston nimissä haluaisin vilpittömästi kiittää parlamenttia tässä asiassa tehdystä työstä ja aivan erityisesti esittelijä oomen ruijtenia. päätöslauselmassa painotetaan moniakin tärkeitä asioita ja se julkaistiin hyvin tärkeässä vaiheessa eun ja turkin välisiä suhteita. Turkki on sekä ehdokasmaa että se on avainkumppani EUlle. Turkin talous, sillä on osuutensa Euroopan mantereen kukoistuksessa ja sen myöskin aktiivisella ulkopolitiikalla on enenevässä määrin vaikutusta alueella. EUn Turkin suhteet ne ovat hyvin pitkäikäiset ne eri osa-alueet, joissa meillä on yhteisiä etuja, ne ovat moninaiset. Kuitenkin EUn ja Turkin suhteissa ei ole vielä päästy täyteen potentiaaliin. Tähän päästään ainoastaan, jos päästään eteenpäin sekä jäsenyysneuvotteluissa että myöskin muissa tämän suhteen ulottuvuuksissa. Tästä syystä on kannustavaa, että me näemme uutta liikevoimaa jäsenyysneuvotteluissa – siinä, että saataisiin avattua aluepolitiikan luku tulevina kuukausina toivon mukaan ennen Irlannin puheenjohtajuuskauden päättymistä. Ja tietenkin puheenjohtajamaa tekee kaikkensa, jotta edistetään edistysaskeleiden aikaansaamista ja tämä vaatii myöskin ponnisteluja tietenkin Turkilta me olemme saaneet kannustusta siitä yhteistyötä, jonka me olemme saaneet Turkin suunnalta komissiolta ja EU-kumppaneiltamme. Positiivinen asialista, sillä on ollut tärkeä rooli tämän suhteen rakentamisessa. On kuitenkin selvää, että positiivinen asialista sillä ei voida korvata varsinaisia neuvotteluja. Perustuslakiuudistus on avainasemassa edistyksessä ja kuten päätöslauselmassa painotetaan, neuvosto kannustaa Turkkia työstämään uutta perustuslakia ja neuvosto on iloinen siitä, että tämä on suoritettu hyvin laajassa demokraattisessa osallistavassa prosessissa tämä tulisi edesauttaa muissakin kehityskuluissa esimerkiksi kurdiasian ratkaisemisessa. Kurdiasiassa me olemme saaneet kannustusta niistä kehityksistä, joita Imralin rauhanprosessissa on saatu aikaiseksi. Tämä prosessi on vielä hyvin arassa, arka, arassa vaiheessa ja menestyksen tiellä on paljonkin vielä esteitä, mutta kuitenkin PKK-johtaja Abdullah Öcalan on pyytänyt PKKta laskemaan aseenaan, aseensa ja on saatu muitakin positiivisia merkkejä ja näistä meidän tulee olla vain iloisia. Uuden perustuslain työstäminen, sen täytyy olla osallistavaa ja laajamittaista. Eurooppalaisten standardien käytäntö, täytäntöön paneminen, se täytyy ottaa huomioon, kun koetetaan näitä jäsenyyskriteerejä täyttää. Kuitenkaan perustuslakiuudistus ei ole ainoa prioriteettialue. On ollut muitakin positiivisia kehityksiä esimerkiksi oikeusasiamiehen äh, kohdalla tai äh, kansallisen ihmisoikeusinstituutin perustamisen kohdalla. On menty eteenpäin naisten oikeuksissa, sukupuolten välisessä tasa-arvossa, kolmannessa äh, oikeuslaitoksen uudistuspaketissa ja niin edelleen. Mutta me tunnustamme myöskin sen, että lisätyötä täytyy vielä tehdä. Me pyydämme Turkilta sitä, sitä, että se edelleen parantaa suorituskykyään perusoikeuksien ja vapauksien kohdalla sekä lain kirjaimessa että käytännössä olemme huolissamme kun näemme että ilmaisunvapausta rajataan. me olemme nähneet että kirjailijoita toimittajia akateemikkoja ihmisoikeuksien puolustajia tuodaan oikeuden eteen sen takia että he ilmaisevat mielipiteensä usein kielletyillä nettisivustoilla myöskin järjestäytynyt rikollisuus on meille huolenaihe ja on tärkeää, että oikeuslaitos on riippumaton. Ja näihin asioihin täytyy puuttua ei ainoastaan lainsäädännön kautta, vaan myöskin siten, että olemassa olevaa lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. On muitakin tärkeitä osa-alueita, missä on vielä paljon työtä tehtävänä esimerkiksi uskonnonvapaus, omistusvapaus, ammattijärjestysvapaus, vähemmistön oikeudet, naisten ja lasten oikeudet, syrjinnän vastaisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo, taistelu kidutusta vastaan ja huonoa kohtelua vastaan. Me pahoittelemme sitä, että Turkki meidän vetoomuksistamme huolimatta ei suostu täyttämään lisää pöytäkirjan vaatimuksia assosiointisopimuksessa. Meidän kantamme tässä asiassa on erittäin selvä ja se, että tätä lisäpöytäkirjaa täytäntöön pantaisiin täydessä mitassaan – Tätähän EU on vaatinut jo pitkään ja tämä, tällä tulee olemaan vaikutus neuvottelujen etenemiseen. Me myöskin odotamme, että Turkki pääsee eteenpäin suhteiden normalisoimisessa Turkin tasava, Kyproksen tasavallan kanssa Myöskin pahoittelemme niitä lausuntoja, joita Turkki antoi viime vuoden lopussa, kun Kyproksella oli neuvoston puheenjohtajuus puheenjohtajuus on tärkeä osa EUn toimielinrakennetta ja sitä tulisi kunnioittaa sellaisenaan. Haluaisin myöskin painottaa sitä, kuinka tärkeitä hyvät naapurussuhteet ovat meille. Ja tämä on yksi niistä perusvaatimuksista, kun me mittaamme Turkin etenemistä EU-jäsenyyden tiellä. Haluaisin lopuksi vielä mainita äh, viisumivapauden. On kannustavaa, että mm, te olette samaa mieltä neuvoston päätöksestä, äh, jossa pyydetään komissiota toimiin, jotta viisumivapaus saataisiin aikaiseksi ja myöskin takaisinottosopimus äh, allekirjoitettiin samassa yhteydessä Neuvosto tukee sitä, että ryhdytään neuvottelemaan viisumivapaudesta liikkuvuudesta komission ja Turkin välillä. Samaan aikaan on tärkeää, että takaisinottosopimus EUn ja Turkin välillä allekirjoitetaan ja viedään päätökseen ja myöskin täytäntöönpannaan tehokkaalla tavalla. Kiitokset huomiosta. Seuraavaksi komission jäsen Fyle. Madam President, uh, Rouva puhemies, arvoisat edustajat. Alkuun saan kiittää, saan kiittää edustaa Omen Räytten ja esittelijän ominaisuudesta tästä laadukkaasta päätöslausumaehdotuksesta, josta keskustellaan tänään. Viimeaikaiset EUn ja Turkin välisten suhteiden muutokset antavat aihetta optimismiin. Ensinnäkin joulukuussa neuvostokokouksessa puhuttiin uudenlaisista positiivista käänteistä liittymisneuvotteluissa. Me olemme luottavaisia sen suhteen, että Neuvotteluluvut voidaan aloittaa taas, käsittely voidaan taas aloittaa vuonna 2013. Me olemme luottavaisia siihen, että me voimme aloittaa piakkoin Turkin kanssa viisumidialogin samalla kun allekirjoitetaan Turkin ja EUn välinen taka, takaisinottosopimus. Pari viikkoa sitten Turkin parlamentti hyväksyi lain koskien ulkomaalaisia ja kansainvälisen su- kansainvälistä suojelua. Kun tämä laki pannaan täytäntöön, niin se tulee omalta osaltaan vaikuttamaan myöskin tähän viisumivapauskysymykseen. Kolmanneksi, mitä tulee ulkoisten suhte- uhte- ulkoisiin suhteisiin Euroopan unionin ja Turkin välillä, niin suhteet ovat tiivistyneet ja minä uskon, että näin voidaan päästä pidemmälle yhteisellä tiellä. Me olemme tyytyväisiä ja tuemme Turkkia tässä aktiivisessa ja voimakkaassa toiminnassa Syyrian suhteen, koska, sillä tulee, koska Turkilla on myöskin keskeinen humanitaarinen rooli. Turkista löytyy tällä hetkellä noin yli 190 000 rekisteröitynyttä pakolaista. Tämä uusi lähentyminen Turkin ja Israelin välillä on myöskin hyvä viesti. Arvoisat edustajat, saanen korostaa myöskin muutamia Turkin sisäisiä muutoksia. Uuden perustuslain laadinta on tien haarassa. Osallistava lähestymistapa, jota on sovellettu tähän mennessä, nauttii komission tukea. Tämä rohkaiseva lähestymistapa on omiaan tuomaan kaakkois, maan kakkoisosaan todellakin rauhan ja antaa mahdollisimman lopettaa terrorismin voiman ja löytämään ratkaisun kurdiasiaan. Viime viikolla neljäs oikeuslaitosta koskeva uudistuspaketti hyväksyttiin ja sen kautta voidaan todellakin parantaa perusoikeuksien noudattamista, mutta silti Turkin täytyy tehdä vielä lukuisia uudistuksia. Turkin lainsäädännöstä löytyy määräyksiä, jotka aiheuttavat päänvaivaa muun muassa kokoontumis- ja yhdentymisvapauteen liittyvät määräykset, ja niihin täytyy paneutua. Tiedän, että asioita käsitellään myöskin muotoiltavassa ihmisoikeustoimintaohjelmassa. Ja mitä tulee Kyproksen asiaan, niin komissio katsoo luottavaisin mielen tulevaisuuteen ja aloitettaviin neuvotteluihin. Toivottavasti niihin päästään mahdollisimman nopeasti, jotta hyvin pikaisesti neuvottelut saataisiin päätökseen, vaikka me olemme tietoisia siitä, että Kyproksen prioriteetit ovat toisenlaiset. Meidän pitäisi pystyä keskustelemaan kaikista avoimesti, myöskin Kyproksen kysymyksestä. Ja minä toivon, että tämä mainitsemani uusi positiivinen ilmapiiri vaikuttaa siihen, että sekä Kyproksen kreikkalainen yhteisö että Turkin, Kyproksen turkkilainen yhteisö voivat hyötyä tästä. Myöskin Kyprokseen liittyvä ratkaisu tulee omalta osaltaan vaikuttamaan toimintailmapiiriin ja toivottavasti vapauttaa siten myöskin saaren talouden koko potentiaalin myöskin energia-alalla. Oikein paljon kiitoksia. Kyllä. Kiitos herra Fyyle ja nyt annan puheenvuoron rouva Omen Ruittenille. Hän saa kolme minuuttia tästä aiheesta. Ja, mevrouw de voorzitter, rouva puhemies, arvoisat kollegat, kun puhutaan suhteista Turkkiin, niin koskaan ei ole tylsää. Nyt viime aikoinakin on tapahtunut aika paljon. Viime viikolla neljäs uudistuspaketti hyväksyttiin Turkin parlamentissa ja olen yhtä lailla samaa mieltä kollega Creightonin ja komissaarin Fyylen kanssa, että meidän täytyy onnitella Turkkia ja sen johtajien näistä hyvistä päätöksistä. Ja minä todellakin toivon, että ihmisoikeustoimintaohjelma toteutuu ja johtaa positiivisiin tuloksiin. Niin kuin sanottiin, laki koskien ulkomaalaisia hyväksyttiin viime viikolla ja tätähän me pyysimme jo pidemmän aikaa. Rouva puhemies, Turkin hallituksen ja Öcalanin väliset neuvottelut näyttävät olevan positiivisia ja nauttivat Turkin la- kansan laajaa tukea ja se on erittäin hyvä asia. Kansan tuki prosessin takana ja myöskin ö, keskiluokan tuki on erittäin tärkeä. Mitä tulee Israeliin, niin Turkin ja Israelin väliset suhteetkin ovat näy- näyttävät parantuneen. 22 neuvottelulukuun liittyvää Ranskan vastustus on nyt päättynyt ja toivottavasti tähän lukuun päästään ihan lähitulevaisuudessa käsiksi. Täällä on ilmoitettu myöskin, että sosiaaliasioihin eli lukuun 19kin paneudutaan ihan lähitulevaisuudessa. Tähän asti tämä ei ole ollut kovinkaan ajankohtainen asia, mutta positiivisena asiana pidettäköön, että nyt siihen aiotaan puuttua. Eli hyviä asioita on nyt esillä ja nyt pöydällä on päätöslauselmaesitys, jossa pyydetään, että prosessi jatkuu rakentavassa hengessä, eli rakentavassa neuvotteluhengessä, mutta se edellyttää molemminpuolista sitoutumista. Arvoisa puhemies, vuonna 2005 Turkki ilmoitti, että se tekee uudistuksia. Ne ovat tarpeen, ei ainoastaan EUn toivomuksesta, vaan siitä syystä, että Turkki tarvitsee niitä oman intressiensä takia. Jos he haluavat hyvinvointia, niin se edellyttää myöskin uudistuksia. Ja tässä suhteessa on erittäin tärkeää juuri mielipiteen vapaus ja medioiden toimintavapaus. Tietääkseni minulla on kolme minuuttia puheaikaa. Ja sitten tietenkin haluaisin mainita myöskin tasa-arvoinen kohtelu. Eli Turkki näyttää olevan oikealla tiellä, mutta kyse on myöskin asenteista. Pianistin vastainen oikeustaistelu, minun mielestäni niin tällaisiin kysymyksiin täytyy puuttua, samoin kuin tuomareita koskeviin ja yleisiin, yleisen syyttäjäviranomaisen koskeviin kysymyksiin. Hyvänä pidetään näitä uudistuksia, mutta meidän täytyy katsoa myöskin asioita kriittisesti. Mutta minun mielestäni nyt, jos koskaan Turkilla on erinomainen mahdollisuus tehdä yhteistyötä uuden Kyproksen hallituksen kanssa, löytää positiivisia tuloksia. Eli uusia sopimuksia voidaan nyt muovata ja minä todellakin toivon, että vielä kuluvan vuoden aikana näitä tuloksia saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Obiols, kaksi ja puoli minuuttia. Jos katsomme tilannetta sekä Turkissa että ympäröivällä alueella tulemme siihen johtopäätökseen, että suurempia ponnistuksia EUn ja Turkin välillä tarvitaan, että saadaan aika rakentavat suhteet. Mielestäni tämä on mietinnön painopiste ja mietintö on hyvinkin suuren yhteisymmärrykseen perustuva ja sen takana lienee suuri tämän parlamentin enemmistö. Tämän mietinnön kirjoitusprosessissa, josta haluan esittelijää lämpimästi onnitella, meidän ryhmällämme on ollut kolme pääprioriteettia. Ensimmäinen on se, että vahvistetaan positiivisia ja hedelmällisiä suhteita Turkin kanssa. Positiivisen agendan kehittäminen kaikissa sen eri aspekteissa ja sellaisten kantojen etsiminen, jotka ovat mahdollisimman yhteistyöhenkisiä ja mahdollisimman yhteisiä, kun kyse on kuitenkin hyvinkin täynnä ristiriitoja ja, traagisia, täynnä, ja traagisia konflikteja täynnä olevasta alueesta Lähi-idässä. Toinen prioriteetti on se, että saadaan liittymisneuvotteluissa edistystä aikaan ja avataan uusia lukuja. Ja kolmas prioriteetti on se, että etsitään tukea prosess, demokraattiselle prosessille Turkissa. Siellä tapahtuu hyvinkin kiinnostavia asioita. Siellä on meneillään keskeisiä uudistuksia, erityisesti lainsäädännön, ihmisoikeuksien oikeuslaitoksen ja naisten tasa-arvon alueella ja nämä uudistukset ovat hiukan sisäisesti ristiriitoisia. Meidän täytyy suosia mahdollisimman edistyksellisiä ratkaisuja kaikkiin näihin aihealueisiin. Ja sitten siellä on perustuslakiprosessi ja rauhanprosessikin vielä meneillään. Vuosikymmeniä kestäneen konfliktin jälkeen, jolla on ollut kymmeniä tuhansia uhreja ja miljoon, joka on tullut maksamaan miljoonia dollareita tai euroja. Tässä Euroopan unionin täytyy olla vahvasti mukana. Kiitos. Lambsdorff. Seuraavaksi edustaja Lambsdorff, kaksi ja puoli minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies hyvin paljon kiitoksia. Tänäkin vuonna Euroopan parlamentti haluaa taas lähettää Turkille kaksiosaisen signaalin. Toisaalta tuen uudistusprosessille, mutta toisaalta myös vaatimuksia ja peräänkuulutusta suuremmille edistysaskelille. Nyt olisi varmasti aika aivan yksiselitteisesti kertoa Turkille, että olemme Turkista kiinnostuneita. Ja onhan toki mainittavaa ja huomionarvoista, että edistysaskeleita on, oikeusasiamies ja niin edespäin. Mutta sitten tämän mutta-sanan jälkeen tulevat aivan perusasiat. Perusoikeudet, ilmaisunvapaus, puhe, puhumisen vapaus ja niin edespäin. Olen iloinen siitä, että tämä tuli näin selkeästi täällä esille ja mielestäni Ankaran täytyy tämä viesti tarkasti kuunnella. Maa, joka neuvottelee EU-hun liittymisestä ei voi olla sellainen maa, joka reporterit ilman rajoja järjestön listalla on sijalla 158, kun koko listalla on 179 maata. Meillä me olemme tehneet vääriä johtopäätöksiä ja arvioineet tilannetta väärin Pinashelin ja Fasiusain kohdalla. Ja nyt meidän täytyy olla entistä tarkempina. Olen pahoillani siitä, että ei ole ollut mahdollista saada Venetsian komissiota ja Eurooppa-neuvostoa paremmin mukaan tähän perustuslailliseen prosessiin, joka on siellä mukana. Eurooppa-neuvosto ei ole mikään vieras mahti, joka yrittää puuttua Turkin tilanteeseen, vaan yksi demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta taistelevia tahoja Euroopassa. Eli se, mitä tuolla tapahtui, ei ole mukavaa. Toisaalta me kuitenkin, meidän on kuitenkin nähtävä tähän sisältyvät mahdollisuudet. Se, mitä tällä hetkellä tapahtuu Turkin ja kurdien välisissä suhteissa, on äärimmäisen suuri asia ja keskeinen asia. Ja tällä hetkellä ollaan jonkinlaisessa tienhaarassa ratkaisevassa hetkessä ja minä todella toivon, että eteenpäin myös päästään. Terrorismin vastaiset lait ja monet muut kulttuurisen itsemääräämisen kysymykset kurdien kannalta ovat sellaisia, jotka olisi nyt hyvä ratkaista kerta heitolla. Olen sitä mieltä, että Turkki on ratkaisevassa tienhaarassa. Nyt on se aika, jolloin sen on osoitettava, että se tekee uskottavia uudistuksia ja tällöin sekä positiivinen agenda että liittymisprosessi voivat taas päästä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos. Sitten edustaja Flotra, kolme minuuttia. Kiitos puhemies. On totta, että meillä ei usein ole parlamentissa mahdollisuutta laatia mietintöä poliittisella hetkellä, joka on näinkin poikkeuksellinen jos nyt otetaan huomioon, mitä Turkkia koko alue on käymässä läpi, jos otamme huomioon ne suhteet EUn ja Turkin välillä. Eli todellakin täytyy onnitella Ria Omen Roittinia, joka on onnistunut laatimaan mietinnön, joka koskee poliittista kumppania. Se ei ole liian paternalistinen ja siinä kuitenkin puututaan tilanteisiin, jotka ovat hyvin arkaluontoisia. Esitetään arkoja kysymyksiä, jotka liittyvät ilmaisunvapauteen, vähemmistöihin, naisiin tai ympäristöön. Eli minun mielestäni tämä mietintö on erittäin hyödyllinen tässä tilanteessa, jota minä kutsuisin poikkeukselliseksi sen takia, että nämä diplomaattiset suhteet ja poliittiset muutokset, siellä tapahtuu suuria asioita tällä hetkellä. Poliittinen muutos Ranskassa on jo saanut aikaan ensimmäiset muutokset, toisin sanoen luku 22, siihen ei enää kohdista vetoa ja se jo muuttaa tilannetta rauhanneuvottelujen suhteen. Nehän ne käynnistettiin uudelleen Turkin äh, hallituksen taholta kurdiedustajien kanssa. Tämä on erittäin tärkeää. Pahoittelen sitä, että joukossamme on edelleen yli 40 jäsentä, jotka haluavat poistaa viestimme tämän näiden lukujen 23 ja 4 avaamisen suhteen koska jos me haluamme demokratian Turkkiin, niin silloin täytyy myöskin tukea neuvotteluja näiden kahden luvun kohdalla, jossa nimenomaan käsitellään perusoikeuksia, oikeuslaitosta, vapauksia. Tämä tarkistus, sen hylkääminen on valitettava asia Euroopan parlamentin kannalta. Sanoin jo, että Turkissa tapahtuu jotakin, jonka mittakaavaa me emme ole vielä täysin ymmärtäneet. Suorat neuvottelut herra Öcalanin välillä ja Erdoganin välillä. Öcalan on vankilassa ja näitä neuvotteluja kansa tukee ja kansalaisyhteiskunta tukee. Tämä on hyvin olennaista ja tämä on täysin sidoksissa myöskin neuvotteluihin, joita käydään uudesta perustuslaista koska se, miten kansalli, kansallis, kansalaisuus määritellään, oikeus ilmaista itseään omalla äidinkielellä, hajauttamisen mahdollisuus, demokratisointiprosessi Turkissa, ne kaikki ovat yhteydessä kurdikysymyksen ratkaisemiseen ja rauhanprosessiin. Eli meidän tulisi antaa koko tukemme tälle prosessille. Euroopan unionilla ei tällä hetkellä ole kovinkaan paljon tarjottavaa. Me voimme tarjota kokemustamme ja myöskin eh, voimme tarjota sen kapasiteetin, joka meillä on eh, saada aikaan kunnioitusta poliittiselle dialogille. Siitä on Turkissa tällä hetkellä vielä pahasti puutetta. Otatteko vastaan sinisen kortin kysymyksen? Eh, herra Dartmouth I see that you were elect- Minä näen, että teidät on valittu vihreänä edustajana tänne ja kun Turkista puhutaan, niin ihmettelenpä vain, oletteko koskaan arvioineet ö, ilmastovaikutuksia, ympäristövaikutuksia teidän maahanne, kun annatte ö, valtavalle määrälle Turkin kansalaisia oikeuden elää ja asua Ranskassa? Madame Edustaja Flotre. No, minun täytyy myöntää, että en nyt oikein ymmärtänyt tätä kysymystä, mutta kollegan on hyvä tietää, että tarkistukset, jotka liittyvät eh, näihin huolenaiheisiin, joita meillä on suhteessa tiettyihin kehityskulkuihin, joihin liittyy kasvua, ja joka liittyy tähän Turkin vanhaan malliin. Minun ryhmäni on niiden takana ja ne esiteltiin Roa Omen Ruitenille. No, mitä muuhun puheenvuoronne tulee, niin en nyt ymmärtänyt ympäristövaikutukset Turkin liittymisellä Euroopan unioniin No me aina pidämme nämä ulottuvuudet mielissämme, kun keskustelemme turkilaisten kanssa esimerkiksi, kun sääntelyä puretaan ilmastoasioissa, ydinvoimalat ja niin edelleen. Ja me haluamme myöskin varmistaa sen, että kasvu Turkissa ei ainoastaan synnytä työpaikkoja, vaan myöskin suojelee ympäristöä. Kiitokset. Ja sitten seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Tanok, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, Turkki on sekä taloudellinen että muutenkin keskeinen geopoliittinen ja sosiaalinen toimija ja voimakeskus. Ja siksi meidän täytyy nähdä Turkin merkitys ja vahvistaa kumppanuutta sen kanssa. Turkki on demokratia, joka haluaa integroitua Eurooppaan ja sillä on myös keski- ja Lähi-idässä tärkeä asema. Erityisesti se, että suhteet Israelin kehittyvät on hyvä uutinen kaikille niille, jotka toivovat itäiselle välimerelle ja Lähi-itään vakaampia aikoja. Siksi meidän täytyy onnitella Turkki ja sen ponnistuksista ja myös äskettäinen Ähm, aselepo PKK kanssa on erittäin positiivinen uutinen. Toki muutoksia ja uudistuksia vielä tarvitaan ja Turkki ei ole Kyproksen tasavallan kanssa halunnut tehdä yhteistyötä viime vuoden puheenjohtajakauden suhteessa ja myös Kyproksen tunnustamisasiat ovat vielä kesken. Turkki itse asiassa tunnustaa niin sanotun TRNC eikä E, pane toimeen pöytäkirjoja, joita siltä on vaadittu. Myös Syyrian salafistit liittyvät tähän totta kai minä pidän positiivisena sitä, että Assadin hallintoa vastaan siellä taistelee maallinen armeija ja oppositio, mutta haluaisin joka tapauksessa rohkaista Turkkia tukemaan omia vähemmistöjään, olivat he sitten kristittyjä tai syyrialaisia tai muita. Mutta kaikista näistä ongelmista ja haasteista huolimatta minä ECRlle Turkki on hyvin keskeinen NATO-liittolainen ja hyvä ystävä ja toivon, että sen kansa ja sen hallitus pääsevät EUn jäseniksi, jos he sen parhaaksi katsovat. Kiitoksia kollega Chanok ja seuraavaksi herra Belder, puolitoista minuuttia EFD-ryhmän puolesta. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Huomenna tulee kuluneeksi kuusi vuotta siitä, kun kristittyä murhattiin. Ja saaneen aloittaa muistamalla näitä uhreja. He vain viittasivat siihen, että heillä pitää olla oikeus ja että vastuulliset täytyy saada edesvastuuseen tekosistaan. Prosessi on edennyt, mutta nyt kysyisin, että onko Turkki todellakin matkalla kohti oikeusvaltiota, varsinkin kun kristittyjen asema on muuttunut. Eli mikä on tilanne ja onko tämän oikeusjutun suhteen mitään uutisia olemassa? Viime viikolla kuulimme, että näiden murhattujen edustaja, häntä on uhattu, hän on saanut murhauhkauksia jo siitä syystä, että hän harkitsee tämän asian viemistä oikeuskäsittelyyn. Miten aiotte tukea tätä juridis, juristia? Kohdassa 33 viittaatte siihen, että Turkin oikeusviranomaisten pitää panostaa taisteluun muukalaisvihaa vastaan. Muun muassa juutalaiset ja intellektuellit ovat kärsineet maassa ja meidän täytyy muistaa, että pelkkä, pelätkät poliittiset viestit eivät riitä, vaan Euroopan unionin täytyy tekosilla osoittaa, että se todellakin aikoo taistella tätä muutosta vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi GUE-ryhmän puolesta herra Haji Giorgio. Hyvät kollegat, olen ollut parlamentissa joitakin vuosia ja minulla on sellainen olo, että tämä mietintö pikkuhiljaa heijastelee parlamentin kantoja Turkkiin, mutta tämän ei tulisi olla parlamentin tehtävä, vaan hallitusten ja diplomaattien tehtävä ja komission tehtävä. Parlamentti ei voi tehdä tällaista työtä. Kurdikysymys on valtaisa kysymys. Miten tämä mietintö tällaiseen suuntaan on mennyt? joku henkilö, jolla on kauppa, hänellä oli Öcalanin kuva kaupan ikkunassa ja hän joutui tästä vaikeuksiin. Turkki ei ole valmis liittymään ratkaisun, liikkumaan ratkaisun suuntaan, mutta jos me haluamme auttaa Turkkia, niin meidän täytyy olla rehellisiä, meidän täytyy antaa ohjeita tämän ratkaisun suuntaan, eikä vain käydä tällaisia merkityksettömiä keskusteluja tulisi esimerkiksi Famagustan kaupunki palauttaa sen äh, asukkaille. Koska loppujen lopuksi tässä käy niin, että Turkki nauraa meille, sanotaan, että on tasapaino, mutta näin ei kuitenkaan ole myöskin Kyproksen oikeus käyttää mereltä löytyviä energiavaroja. Tämä kysymys tulisi ratkaista. Energialuku, neuvotteluluku tulisi avata. Kiitoksia. Seuraavaksi Andrew Duff. Te olette, merk, teidät on merkitty tänne puheenvuorolistaan, mutta jos teette nyt kysymyksenne, niin en anna sitten teille puheenvuoroa puhujalistassa. Eli valitkaa, haluatteko nyt tehdä kysymyksen vai puhua myöhemmin. Te itse valitsette, kummin haluatte tehdä. Olkaa hyvä. Ä äh, Uh, Arvoisa puhemies, en ollut sellaista tajunnutkaan, että jos sinisen kortin kysymys esitetään, niin se sulkee pois mahdollisuuden olla puhujalistalla. En ole tällaisesta säännöstä kuullut. Arvoisa herra Duff, haluan vain varmistaa, että kaikki kollegat ehtivät puhua. Anteeksi, Quiere usted un... Aha, työjärjestyskysymys, olkaa hyvä. Työjärjestyspuheenvuoro. Kaikella kunnioituksella, herra puhemies, olen osallistunut näihin keskusteluihin moneen otteeseen. Olen esittänyt sinisen kortin kysymyksiä useaan otteeseen ja te, herra, olette nyt ainoa puhemies, jolla näyttäisi olevan tällainen sääntö, että jos joku on saanut puheaikaa keskustelussa, niin ei saa esittää sinisen kortin kysymystä. Tämä on täysin henkilökohtainen sääntö ja sehän tukahduttaa keskustelua. Voi, haluaisin kaikilla kunnioituksella pyytää teitä harkitsemaan tätä päätöstä uudelleen. Niin, arvon kollega, minä aina olen valmis pohtimaan asioita uudelleen, mutta pidän kunnia-asiana niin sitä, että keskustelut päättyvät siinä, sillä kellonlyömällä, joka alun perin on määriteltykin. Onko tuo sininen kortti vai työjärjestyskysymys? Työjärjestyskysymys. Minä ymmärrän, arvoisa puhemies, että haluatte kieltää herra Daffilta oikeuden puhua lopussa, mutta jos hänellä, hän nimensä on jo puhujalistalla, te ette voi ottaa sitä pois vain siksi, että hän pyytää sinisen kortin kysymystä. Catch the eye on eri asia, mutta tuskinpa te voitte ottaa häntä puhujalistalta pois. Muuten te kokonaan tuhoatte tämän interaktiivisen keskustelun dynamiikan. Kiitoksia. Minä äh, kunnioitan teidän tulkintaanne, mutta minä olen nyt täällä puhemiehenä ja herra Duff sitten, kun hän myöhemmin ottaa puheenvuoron ja saa puheenvuoron, hän voi käyttää osan ajasta siihen, että hän esittää tämän kysymyksen. Nyt olemme jo käyttäneet tähän liikaa aikaa. Herra Stassenin vuoro on nyt puhelistan ulkopuolelta puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Kun katsotaan artiklaa 49, niin siinä todetaan, että jokainen EU-jäsenvaltio sitoutuu noudatamaan artiklaa kaksi perustamissopimuksessa, silloin voi myöskin ö, liittyä Euroopan unionin jäsenvaltioksi. Me todellakin yritämme Turkin suhteen tätä asiaa pitää korkealla. Nämä arvot, kuten yhtäläiset mahdollisuudet, eivät ole toteutuneet Turkissa päinvastoin. Turkista haluttiin tehtiin moderni valtio Atatürkin johdolla, mutta näin ei ole käynyt. Fasul sai tu- tuomitiin kymmenen vuoden ehdolliseen vankeuteen vain ainoastaan siitä syystä, että viime huhtikuussa hän äh, twiittasi erästä runoa. Ja kirjalliseen kysymykseen niin komissio vastasi, että he tulevat seuraamaan tilanteen kehittymistä. Ja nyt minä toivoisin, että komissio ryhtyy tekos tuumasta toimeen tämän asian ratkaisemiseksi. Tässä todellakin rikotaan Turkin toimesta mielipiteen ilmaisun vapautta. Tilanne muuttuu yhä huonommaksi ja tämä osoittaa, että Turkki ei ole eurooppalainen, ei halua sellainen olla, eikä siitä tule sellainen koskaan tulemaan. Me voimme tehdä yhteistyötä, käydä kauppaa, mutta Turkki ei kuulu Euroopan unioniin. Komission pitäisi nyt oppia menneistä ja vihdoinkin päättää nämä Turkin kanssa aloitetut jäsenyysneuvottelut. Kiitoksia. Kiitoksia herra Stassen. Pyydän anteeksi, mutta keskustelu, joka meidän herra Tänakin ja herra Armusin kanssa, minä ö, käytin teistä nimitystä herra, vaikka kyseessä oli tietysti rouva Stassen, olen pahoillani tästä. No niin, nyt sitten ryhmien puheenvuorot on käytetty ja menemme nyt sitten henkilökohtaisiin puheenvuoroihin. Ensimmäinen puhuja on Elmar Brock. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Turkki on epäilemättä Euroopan unionin erittäin oleellinen kumppani. Erittäin oleellinen kumppani, jonka kanssa me jaamme strategisia intressejä. Mielestäni on oikein, että me ö, käymme läpi kehitystä Turkin kanssa, joka tekee selväksi sen, että Turkki on eurooppalaisten ja transatlanttisten suhteiden tärkeä toimija. Tarvitsee katsoa vain kartalla, jota näkee, että Euroopan intressissä on se, että Turkki kehittyy jatkuvasti ja että sen menestystarina jatkuu. Olen kuitenkin myös sitä mieltä, että Turkki voi olla alueella esimerkki ja vakauden ankkuri. Ja siksi olen iloinen siitä, että Israelin ja Turkin suhteet näyttävät jälleen paranevan. Niitä pitäisi myös siihen kannustaa, jotta vakausankkuri kiinnittyy yhä vahvemmin. On olemassa joitakin aihealueita, esimerkiksi energiaa, kuljetukset, joissa meillä on yhteinen intressi sekä Turkilla että Euroopan unionilla. Ja tällaisilla alueilla me voisimme ehkä keskittyä sellaisiin neuvotteluihin, jotka liittyvät näihin ö, liittyviin paketteihin, riippumatta siitä, kuinka pitkällä liittymisneuvottelut jo ovat. Olin myös sitä mieltä, että kun luemme oikeusalalla ja oikeuslaitoksen alalla edistyksestä, vähemmistöjen asemassa edistyksistä, aina sitten kuitenkin seuraavassa virkkeessä kerrotaan, että läpimurto näillä alueilla ei ole vielä tapahtunut, ja se on ratkaisevaa. Nimittäin se, että ilmaisun vapaus, tämän pianistin tapaus, vähemmistöjen asema, oikeusjärjestelmä ja niin edespäin. Öö, edelleen Ankarat-pöytäkirjat ja niin edespäin. Ja siksi haluan kannustaa teitä, herra komission jäsen, siihen, että olemme näissä kysymyksissä kärsivällisiä, mutta toisaalta myös teemme Turkille selvästi tiettäväksi, että on olemassa tinkimättömiä vaatimuksia liittyen Euroopan unionin liittymisneuvotteluihin ja niissä etenemiseen. Ja toivon, että Turkki tämän myös ymmärtää. Kiitoksia. Kiitos Elmar. Seuraavaksi herra Rutsek, kaksi ja puoli minuuttia. Madam Minister, Commissioner, colleagues, I think this... Paljon kiitoksia. Mielestäni tämä asiakirja tulee ajankohtaisen aikaan verrattuna muihin kertoihin, niin nyt todellakin EU-Turkin välisissä suhteissa voidaan päästä eteenpäin. Tärkeitä positiivisia uudistuksia on nähty. Ensinnäkin, mitä tulee neuvotteluihin, niin vihdoinkin ne voivat jatkua yli kahden vuoden pattitilanteen jälkeen. Aluepolitiikka on avattu, lukuisia muita politiikkaa, neuvottelulukujakin tulisi avata mahdollisimman pikaisesti. Komissiolla on todellakin positiivinen lähestymistapa käytössä, erityisesti mitä tulee takaisinottosopimukseen ja viisumivapauden suhteen. Kolmanneksi Kurdikysymyksen ratkaisu näyttäisi hämöttävän, ja jos siihen ratkaisuun päästään, niin silloin varmaankin päästäisiin eroon tästä väkivaltaisesta menneisyydestä ja myöskin Turkin jäsenyysprosessi vauhdittuisi ja vaikuttaisi positiivisesti alueen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen, erityisesti suhteessa Syyriaan. Paljon tietenkin Turkin täytyy vielä tehdä Meillä on nyt mahdollisuus uuden demokraattisen perustuslain laatimiseksi ja tällä prosessilla on keskeinen merkitys. Demokraattinen tulevaisuus ja sen asema Euroopassa riippuvat tästä perustuslakiprosessista. Eli sekä demokratia että myöskin osallistuva yhteiskunta voivat toteutua tällaisen uuden perustuslain myötä. Euroopan unioninkin pitäisi pitää kiinni omista sitoumuksista. Joskus me viittaamme neuvottelulukuihin 22-23, oikeusvaltioperiaate ja perustus, perusoikeudet. Oikeudet. Me puhumme myöskin energiasta, joka on tärkeä asia Turkille että myöskin unionille, joten meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta näihinkin neuvottelulukuihin päästäisiin kiinni. Lisäksi pöydällä on asioita, joiden tiimoilta täytyisi tiivistää yhteistyötä, kuten turvallisuusstrategia-asiat, viitan tässä vain Syyrian tilanteeseen, Lähi-idän idän tilanteeseen. Turkilla on keskeinen rooli kumppanina, eli kyllä Turkin ja EUn pitää tehdä tiivistä yhteistyötä. Minä todellakin toivoisin, että Turkin ulkoministeri tekisi tiiviimpää yhteistyötä Äh, Euroopan unionin tahojen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten puolitoista minuuttia kollegalle, ystävälle Andrew Duffille. Olkaa. The... Kiitos. Jos kurdiongelma halutaan todellisuudessa ratkaista, se täytyy linkittää perustuslaki uudistukseen. tässä ylikeskitetyssä Turkin tasavallan järjestelmässä. Tämä tarkoittaa vallan siirtoa Ankarasta paikallisille ja alueellisille hallituksille mukaan lukien maakuntahallinnon valitseminen. Mutta täytyy kuitenkin esittää kysymyksiä hajautusprosessista. Meidän esittää kysymyksiä siitä, onko se yhteensopiva onko se yhteis, yhteensopiva herra Erdoganin ilmiselvän tahdon kanssa muuttaa Turkki eh, presidentilliseksi valtioksi? On olemassa perustuslaillinen äh, sovitteluprosessi, joka on hyväksytty. Ja pääministeri, hän on osoittanut äh, yhä enenevässä määrin autokraattisia piirteitä. Tämä vaarantaisi hyvin äh, arkaluontoisen ja sofistikoituneen perustuslaki uudistusprosessin. Kiitos. Muchas gracias, Andrew. Tiene la palabra por un... Kiitoksia, Andrew. Sitten kollega Demesmaker, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Keskustelu on osoittanut, että EUn ja Turkin välinen su- suhteet riippuvat pitkälti Turkin asenteista, muun muassa kurdikysymykseen. Ankara toimii aika lailla yksipuolisesti neuvoteltaessa rauhanprosessista tai neuvoteltaessa rauhasta kurdien kanssa. Me emme voi hyväksyä tällaista lähestymistapaa. 49 Turkin viisasta on valittu työryhmään, joka käsittelee juuri tätä prosessia ja tarkoituksena on valista kansaa toimista. Ja varsinkin kun katsotaan tätä KCK-prosessia, niin me tiedämme, että lehdistön edustajat eivät ole saaneet uh, mahdollisuutta toimia vapaasti. Tätä me emme missään nimessä voi hyväksyä. Meidän täytyy varmistaa, että demokraattinen prosessi saadaan aikaiseksi. Sitä kautta ratkaistaan myöskin kurdiongelma. Se edellyttää myöskin EUn paneutumista asiaan. Meidän täytyy varmistaa, että kurdeilla on yhtäläiset mahdollisuudet sekä kielellisesti että myöskin alueellisesti. Heillä pitäisi olla autonomia käytössä ja yhtä lailla tunnustettu asema, koska mehän tiedämme, että kurdeja on alueella 15 miljoonaa. Kiitoksia. Kiitos ja muistutan vielä kaikkia, että yrittäkää puhua sellaista tahtia, että tulkit voivat tehdä työnsä. En halunnut teitä keskeyttää, teillä oli aika vähän puheaikaa, mutta tulkit kiinnittivät huomioni kovaan puhenopeuteen. Sitten herra Jean Sahardi, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puhemies. Minun mielestäni ei ole epäilystäkään siitä, että meillä on edessämme melko erilainen maa kuin noin kymmenen vuotta sitten. Turkki on muuttunut todelliseksi alueelliseksi mahdiksi kaikissa sanan merkityksissä – tänään me olemme käyneet hyvin eläväistä keskustelua Kyproksesta, Kyproksesta ja Daniel Cohn-Bendit puhui täällä tänä aamuna, eikä kukaan ole, ehkä uskoisi, että minä olen samaa mieltä hänen kanssaan. Se tapahtuu vain harvoin, mutta hän oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että nyt tässä on mahdollisuusikkuna sen suhteen, miten pääsemme eteenpäin ja voitamme Kyproksen saaren jakautumiseen liittyvät ongelmat. Mielestäni hän oli oikeasta. Mielestäni juuri tässä on se mahdollisuus tietenkin edellyttäen, että ollaan avokätisiä ja osoitetaan hyvää tahtoa molempien yhteisöjen puolelta sekä, Turkin, sekä turkkilaisella että kreikkalaisella puolella. Ja monet täällä ovatkin jo maininneet kaasu etsintätoimet. Ja mielestäni meidän pitäisi nyt kannustaa ja tukea Turkkia tässä uudessa roolissaan alueellisena voimatekijänä ja yrittää saada sitä entistä enemmän sitoutumista. EU on erittäin hyvä siinä, että se tekee kriiseistä mahdollisuuksia usein väärästä syystä. Tässä on nyt jotain hyödyllistä, jonka pitäisi meitä rohkaista tässä työssämme. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi herra Salavrakos yksi Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella Omen Raittenia hänen hyvin tietorikkaasta mietinnöstä. Sitä voidaankin varmaan äänestää ilman tarkistuksia ja se on hyvä jatko edellisille mietinnöille. Ja siinä on selkeää edistymistä jos tarkastelemme Turkkia taloudellisesta näkökulmasta, silloin poliittiset kriteerit joudutaan sysäämään syrjään. Mitä naapuruspolitiikkaan tulee, niin Turkin suhteet esimerkiksi suhteessa Kreikkaan Kaasus Bellin kautta ovat hyvin äh, arkaluontoiset. Ja myöskin Turkin suhde Kyproksen on ongelmallinen. Turkin tulisi tehdä uudistuksia oikeusjärjestelmään, parantaa ihmisoikeustilannetta ja myöskin uskonnon vapautta. Turkilla on sitoumuksia myöskin ja velvollisuuksia maahanmuuttopolitiikan suhteen. Samaan aikaan mietinnössä otetaan esille positiivisiakin kehityksiä, esimerkiksi edistysaskeleet kurdiasiassa, Turkin äh, rooli äh, esimerkiksi äh, tässä Välimeren rauhanprosessikysymyksessä. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi Vili Meijer, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Jo ryhmäkumppanini Takis kertoikin jo ryhmämme kannasta. Minä haluaisin kiinnittää huomiota asiaan, joka on mielestäni perustavanlaatuisen tärkeä, jonka suhteen meidän täytyy lähettää täysin kiistaton viesti Turkille. Turkki ei voi koskaan olla mukana Euroopan unionissa niin kauan kuin, Kypro, kuin se edelleen miehittää Kyproksen saaren pohjoisosa. Siellä on 40 000 turkkilaissotilasta ja sitä paitsi siellä harjoitetaan jatkuvaa kolonisointipolitiikkaa. Sinne viedään siis ihmisiä asumaan, jotka asettavat Kyproksen yhteisön integriteetin kyseenalaiseksi. Mielestäni tämä viesti on hyvin selkeä, vaikka Turkki kuinka haluaisi esiintyä rauhantekijänä tuolla alueella. Tässä on nyt seikka, joka estää sen, että se todellakin olisi sitä, mitä se sanoo. Tämä on laiton miehitys, Kyproksen tasavallan laitonta miehittämistä. Ja tämä viesti meidän pitäisi hyvin selkeästi ja selvärajaisesti lähettää viranomaisille joita Turkin viranomaisille, että he ottaisivat sen huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia Vili. Seuraavaksi herra Obermeier. Yksi minuutti. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Aamupäivällä vihreiden edustaja kun Bendit esitti ihmeellisen ehdotuksen koskien Kyproksen taloudellista pelastamista, eli saaren yhdistäminen ja Turkin mukaan ottaminen EU, EU sitä kautta saataisiin todellakin investointeja Turkin, anteeksi, Kyproksen saarelle, joten meidän täytyy vain miettiä, että minkälaisia vaikutuksia tällaisella olisi Kreikkaan. Me tiedämme, että turkilaisia rinnakaiskulttuureja on olemassa, sen näkee suurissa saksalaisissa ja itävaltalaisissa kaupungeissa ja minkälaisia kulttuuripoliittisia vaikutuksia tällä on, niin sen näkyy muun muassa siinä, kun katsoo Turkin miehittämän Kyproksen alueen hautausmaita ja kirkkoja. Meidän täytyy puhua suoraan suorin sanoin myöskin Turkin suuntaan, eli neuvottelut keskeytetään ja me olemme miljardeja siirtäneet liittymistä tukevana Äh, rahasummana, mutta nämä rahat pitäisi ennemminkin ohjata Kyprokselle. Kiitoksia. Seuraavaksi rakas Marietta Genaku, puolitoista metriä. Kiitos. Mietintö, Omen Ruittenin mietintö on tasapainoinen. Hän on ollut tässä esittelijänä jo monta vuotta ja se heijastelee hyvin Turkissa tapaksia, tapahtuneita muutoksia. Edistyksiä on otettu, mutta Turkki ei kuitenkaan vielä ole eurooppalainen maa. Ongelmana on se, että poliittisella tasolla, vaikkakin muilla osa-alueilla on edistysaskeleita, niin Turkki eh, ei hyväksy Ankaran eh, pöytäkirjaa, ei lopeta Kyproksen pohjoisosan miehitystä se ei hyväksy Haagin tuomioistuinta. Ja tästä herää kysymyksiä. Ne edistysaskeleet, joita on otettu tämän kemalistisen hallintojärjestelmän suhteen, se heijasteleeko se sen ulkosuhteita? Käytännössä ei, koska käytännössä ei ole mitään muutosta tapahtunut sen ulkosuhteissa. Ja tämän sanon sen takia, että edustan maata, joka haluaa Turkin eu jäseneksi. No mitä EU voi tehdä. EU ei voi olla tekemissä sellaisen maan kanssa, joka ei tunnista, tunnusta puheenjohtajamaata me emme voi hyväksyä Turkkia jäseneksi ja sitten toivoa, että nämä ongelmat ratkaistaan sitten jälkikäteen. Kiitos kollega. Seuraavaksi herra Richard Howitt. Yksi minuutti, olkaa hyvä. President, um- Kiitos puhemies. Minä haluan yhtyä Euroopan komission äh, pyrkimyksiin siihen, että Turkki äh, liittymisneuvotteluja kannustetaan, mutta pahoittelen kuitenkin sitä, mitä säveltäjä Kasko Pienisille kävi, kun hän sai kovan tuomion yhdestä Twitter-postauksesta ja Twitterin käyttämisestä. Turkissa sosiaalisen median käyttö ja Twitterin käyttö voi olla rangaistavaa, jos ilmaisee siellä ilmaisuja, joista viranomaiset edet pidä. Mitä sitten tulee AY-oikeuksiin? Kaksi julkisen sektorin työntekijää on juuri saanut kokea nahoissaan sen, että ne eivät ole itsestäänselvyys Turkissa. Especially sitten Taksimin aukiolla on myös ollut tapahtumia, joista on syytä mainita. Lopuksi vielä puhemies haluaisin sanoa, että olen hyvin vahvasti meidän SD-tarkistuksemme takana, jossa Euroopan parlamentin puhemiehen pitäisi kutsua Euroopan parlamenttiin Kyproksen turkkilaisen yhteisön kaksi tarkkailijaa, jotta näissä asioissa päästäisiin eteenpäin. Kiitoksia. Richard tiene un minuut. Kiitos Richard. Seuraavaksi herra Kasak. Yksi minuutti. Благодаря, господин председател, господин уважаеми колеги. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, arvoisat kollegat. Haluaisin onnitella Omen Räyteniä tästä tasapainoisesta päätöslauselmaesityksestä. esityksestä olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy jatkaa tällä tiellä, jotta uudistuksia Turkissa saadaan aikaiseksi. Ja liberaalit ovat tyytyväisiä siihen, että luvut 23 ja 24 sekä 15 avataan. Me toivomme, että Turkki otetaan myöskin mukaan neuvotteluihin EUn ja kolmansien, välisten, kolmansien maiden välisiin vapakauppa-alueen neuvotteluihin. liberaalit uskovat, että Turkin pitäisi osallistua myöskin neuvoston kokouksiin. Toivottavasti voitte tukea tätä keskeistä vaatimustamme. Näin osoitamme, että parlamentti ajaa monimuotoisuutta ja yhtenäisyyttä. Kiitoksia. Un minuutto. Kiitos kollega. Seuraavaksi Adam Bilan. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, prezentowane sprawozdanie, chociaż krytyczne... Kiitos puhemies. Vaikkakin tämä mietintö on esittää kritiikkiä, niin se kuitenkin osoittaa, että Turkissa on otettu myöskin edistysaskeleita ja tämä tarkoittaa sitä, että uusia lukuja voidaan avata ja tämä on tärkeä osa näitä menettelyitä. Meidän täytyy puuttua median vapauteen ja ilmaisun vapauskysymykseen ja meidän täytyy varmistaa se, että kaikki uskonnolliset ryhmät voivat ilmaista mielipiteensä vapaasti. Poliittiset neuvottelut on jo käynnistetty kurdivähemmistön kanssa. Se on hyvä asia. Meidän tulisi kuitenkin varmistaa, että kaikilla on samanlaiset oikeudet. Sitten turvallisuus naapurimaissa olisi hyvä tarkastella Turkin vakauttavaa roolia tällä koko alueella. Ankaran tulisi tehdä kaikkensa rauhan ja demokratian eteen Tälle tulisi antaa diplomaattista tukea. Turkki voi tarjota Venäjän ohella Euroopalle vaihtoehtoisia energialähteitä. Haluaisin, että Ankara-Brysseli-akselia vahvistettaisiin. Herra puhemies, tässä ilmeisesti kyseenalaisetaan Turkin ehdokkuuden kriteereitä, niin kuin täällä jotkut kollegatkin ovat sanoneet. Minä olen samaa mieltä. Ja kun tilanne on vielä aika lailla epäselvä, niin eiköhän olisi järkevää, että ne rahat, jotka on Turkille ohjattu, eli 4,8 miljardia on osoitettu Turkille vuosille 2007-2013, niin maksu pitäisi keskeyttää välittömästi. Turkki on jo mukana EUn tulliliitossa, tulliunionissa ja tästäpä syystä voidaankin sanoa, että jäsenvaltiot yhdistynyttä kuningaskuntaa yhdistynyt kuningaskunta mukaan lukien jo saavat kaiken hyödyn, minkä kaupankäynnistä Turkin kanssa voidaan saada. Turkki on myöskin NATO jäsen, eli sotilaallinen liittouma on jo olemassa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse saada Turkkia mukaan poliittiseen unioniin. Kiitoksia. Kiitoksia, Radanmund. No, eh, gracias, Richard. No, no hay... Kiitoksia, Richard. Nyt ei eh, sinisiä kortteja sellaisille, jotka ovat puhujalistalla. Seuraavaksi herra Sondegård, yksi minuutti, olkaa. Eh, I forslaget til beslutning, så står der, og jeg citerer, Päätöslauselma ehdotuksessa lukee, että lisää edistysaskelia työmarkkinoilla ja ammattiyhdistysalalla vaaditaan. Sitaatti loppuu tähän. Tämä on kyllä suurin understatement koko vuonna. Tosiasia on se, että komissio on paljon suorasanaisempi kritiikissään Turkissa alistetaan ammattiyhdistysoikeuksia Viime vuosina meillä on ollut Turkissa paljon lakkoja ja mielenosoituksia ja poliisi on silloin niihin ja poliisi on, ja oikeuslaitos ovat niihin puuttuneet ja sitten on hyväksytty myös lisää sellaisia lakeja, jotka rajoittavat ammattiyhdistysoikeuksia. Tähän tarvitaan tarkistuksia ja olemmekin niitä esittäneet. Meidän täytyy esittää se ehto ja vaatimus, että Turkki vastaa ihan täysin eu standardeja Tämä on se viesti, jonka me haluamme Turkin hallitukselle lähettää. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi herra Philip Kleis, yksi minuutti. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Aika uskomatonta oli, että vuonna 2004 tehtiin päätös siitä, että Turkin jäsenyydestä haluttiin aloittaa neuvottelut, vaikka kyse ei ole mistään eurooppalaisesta maasta. Vielä usko, Ihmeellisempää on, että vielä näinä vuosina keskustellaan näistä neuvotteluista, vaikkakin me sovimme siitä, että neuvottelut jäädytetään, mikäli käy ilmi, että Turkki ei noudata sitoumuksiaan, ei sitten alkuunkaan. Joten meidän pitäisi lopettaa keskustelut siitä, että kyse olisi edistymiskertomuksesta, sillä mitään edistymistä ei ole Turkissa nähtävissä. Missä muualla maailmassa ei ole niin monia lehtimiehiä ja lehtinaisia telkien takana? Monet professorit ja muut ovat joutuneet vankilaan vain ainoastaan kertoa, kun kertoivat oman mielipiteensä. Viimeisin esimerkki on tämä kuuluisa pianisti. Hän esitti islamin kriittisen kommentin. Eli kyse on yhä enemmän anti anteeksi, autoritaarisesta ja antieurooppalaisesta maasta, joten meidän täytyy todellakin päättää neuvottelut Turkin kanssa. Eli olisi hyvä, jos kerrankin kuultaisiin ja kuunneltaisiin Euroopan kansalaisia, koska he ovat viisaampia nämä tässä asiassa kuin eurooppalaiset päättäjät. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten rouva Siviri Estram, yksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Suur kiitos Omen Roittenille tästä mietinnöstä, joka osoittaa jälleen kerran, kuinka keskeinen rooli Turkilla on Euroopan unionin kannalta. Ei ainoastaan taloudellisesti yhtenä suurimmista kauppakumppaneista, vaan myös poliittisesti. Se on side Keski-Aasiaan, Arabimaihin ja Afrikkaan. Viime vuosina Turkki on tehnyt edistystä, sanotaan edistystä monilla alueilla ja nämä edistysaskeleet aloitteet on pantava merkille. Yksi niistä on oikeuslaitoksen uudistus, joka menee oikeaan suuntaan. Siitä huolimatta, kuten Alexander Graf Lambsdorff äh, selvästi sanoi, tässäkin on vielä paljon parannettavaa ja Euroopan unionin täytyisi nyt toimia mentorina oman intressinsä vuoksi. Siksi minä en tue ainoastaan oikeus äh, luvun avaamista mahdollisimman varhain, vaan myös sitä, että me yhdessä löydämme uusia aihealueita, joissa uusia edistysaskelia on mahdollista ottaa. Esimerkkinä otan tästä neuvottelut energialuvusta. Turkki on EUlle hyvin lupaava vaihtoehto Venäjälle. Ja monet eivät ehkä vielä ole tajunneet sitä, kuinka tärkeää yhteistyö Euroopan unionin ja Turkin välillä energiasektorilla voi tulevaisuudessa olla. Omasta näkökulmastani yksi suurimmista esteistä yhteisiin yhteisille suhteillemme Turkkiin on viisumikysymys. Mielestäni se on tulliunionin hengen vastaista se, että liikemiehet, tutkijat tai jopa opiskelijat joutuvat eh, anomaan viisumia aina kun he tulevat Euroopan unioniin on este. Vielä yksi pyyntö. Turkin tulisi eh, Turkia tulisi kohdella reilusti siten kuin muitakin ehdokasmaita ilman ennakkokäsityksiä eh, ja ilman mitään äh, huonompaa kohtelua kuin mitä muut ehdokasmaat ovat saaneet. Kiitoksia. Kiitos Birgit. Sitten Koppa, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Jälleen kerran keskustelemme Turkin edistymiskertomuksesta ja jälleen kerran painotamme Turkin tärkeää roolia turvallisuusasioissa. Me painotamme taloudellisen kehityksen tärkeyttä ja sitä, kuinka tärkeä rooli sillä voi olla energialähteiden tarjoamisesta Euroopan unionille. EUlla voi olla välittäjän, Turkilla voi olla myös välittäjän rooli naapurustossaan. Se on suuri alueellinen voimakeskittymä on kuitenkin neljä sotalentokonetta lähettänyt Kreikan ilmatilaan Saamoksen ja Hioksen saarten läheisyydessä ja siellä ne lentelivät 15 minuutin ajan. Tämä on jokapäiväistä elämää kreikkalaisten saarten asukkaille. Me emme voi taata Turkissa edelleenkään kansalaisille ilmaisun vapautta emmekä ihmisoikeuksia. Ja Euroopan parlamentti tämän hetk- tämänpäiväisellä päätöslausumalla päättää pyytää Turkilta itsestäänselvyyksiä, siis kunnioitusta ihmisoikeuksia vähemmistöjä kohtaan, kahdenvälisten naapurussuhteiden parantamista. Turkilla ei ole enää mitään tekosyitä esitettäväksi. Kiitos kollega. Seuraavaksi herra Van Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, viime kuussa Oma Chilik lähti Turkista ja halusi palata ja tämä on osoitus siitä, miten tilanne on muuttunut, mutta meidän täytyy katsoa, miten Erdogan toimii omassa maassaan muun muassa luostaria vastaan, ei ainoastaan tätä yhtä mainittua luostaria vastaan. Me tiedämme, että Monet ovat paineet alueelta, kun ovat olleet tyytymättömiä tilanteeseen. Muun muassa Ismirin kirkon tilanne on ollut vastaavanlainen kuin tämän mainitun luostarin. Ja nyt on tarkoituksena rakentaa luostareista moskeijoita. Ja jos Erdogan ja PKK lähtevät tukkan sille, niin silloin todellakin kristilliset kristityt menettävät oman asemansa. Eli kristittyjen asemaa ei haluta tunnustaa. Komission ja neuvoston pitäisi ottaa tämä myöskin huomioon silloin, kun käydään keskusteluja Turkin viranomaisten kanssa. Kiitoksia. El Kiitos Peter. Seuraavaksi Matteo Salvini. Yksi minuutti, olkaa. Presidente, è chiaro che la Turchia non è e non potrà mai essere... Kiitos puhemies. On aivan selvää, ettei Turkki ole eikä se voi koskaan olla Eurooppaa oman maantieteensä, historiansa, politiikansa ja kulttuurinsa eikä ihmisoikeuksiensa takia. Se ei siinä, miten se kunnioittaa vähemmistöjä tai naisten oikeuksia. Tämä parlamentti puhuu koko ajan ihmisoikeuksista ja nyt yhtäkkiä sitten kaasu ja energia ovatkin tärkeämpiä kuin se, että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Minun mielestäni olisi häpeällistä, jos Eurooppaa ajatellaan tällaisena supermarkettina jonkunlaisena kauppana, jossa ostetaan ja myydään mitä tahansa ja vaihdetaan mitä tahansa. Me olemme varmasti menettäneet pelin, jos näemme Euroopan näin. Jos ajattelemme Padanian kansalaisia, joita täällä edustan, ja italialaisia, jos Eurooppa esitetään tällaisena avoimena, ylpeänä, kompaktina ja yhtenäisenä Eurooppana, minä en, Turkki ei voi olla Euroopassa huomenna, eikä ylihuomenna, eikä lähitulevaisuudessa. Meidän täytyisi ehkä välttää se, että joudumme keskeyttämään neuvottelut maan kanssa, joka ei edes ole osa Eurooppaa. Sitten herra Klute, yksi minuutti. Herra puhemies, kiitoksia. Arvoisat kollegat, vuodesta 2012 alkaen olemme katsoneet, millä tavalla rauhanprosessi on edennyt ocelanin johdolla. Tällä hetkellä mahdollisuudet ovat paremmat kuin aikaisemmin, eli nyt tämä yli 30 vuoden verinen konflikti saattaa päättyä. Tämä konflikti on johtanut tuhansiin ihmisenkin menetyksiin. Väkivallalla on yritetty ratkaista kurdikysymys, joten on erittäin hyvä, että molemmat osapuolet ovat muuttaneet ajattelutapaansa. Öcalan ilmoitti uuden vuoden juhlan yhteydessä, että aseellinen vastakkainasettelu pitää lopettaa, lopettaa. Nyt on löydettävä yhteinen sävel ja me olemme todellakin valmiita tukemaan tätä lähestymistapaa. Meidän tulisi rohkaista Turkkia oppimaan näistä hyvistä kokemuksista ja käyttämään ulkopuolista tukea hyväksi, mutta silti me tässä tekstissä viittaamme PKK terroristijärjestönä. En tiedä, onko siitä nyt hirveästi hyötyä, varsinkin kun katsotaan, missä vaiheessa rauhanneuvottelut ovat. Eikö olisi järkevämpää toimia niin, että tässä vaiheessa Euroopan parlamentti toimisi hiukan maltillisemmin ja tukisi tätä prosessia? Kiitoksia. Sitten puolitoista minuuttia herra Walensalle, olkaa hyvä. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, viime viikolla Turkin parlamentti hyväksyi lainsäädännön, joka koskee terrorismin vastaista taistelua. Tämä on hyvin myönteistä ja meidän täytyy arvostaa sitä. Tässä on nyt lainsäädäntöä saatettu sellaiselle tasolle, että se on Euroopan kanssa lähempänä. Tämä on edistys myös perusoikeuksien kunnioittamiselle Turkissa ja on tärkeää tietää myös se, että paraskaan lainsäädäntö ei takaa oikeuden ja ihmisoikeuksien toteutumista, jos tätä lainsäädäntöä ei tulkita oikealla tavalla. Maanantaina herra Sai, pianisti ja säveltäjä, tuomittiin Istanbulin oikeusistuimen toimesta siitä, että hän oli esittänyt Twitterissä uskonnollisluonteisen kommentin. Tämä asia koskee monia muitakin, monia journalisteja, jotka on tuomittu vastaavanlaisista asioista ja Euroopan parlamentin täytyy seurata nyt tätä prosessia ja tilannetta hyvin tarkoin, seurata kaikkea, mikä liittyy sananvapauteen ja median vapauteen. Olemme tyytyväisiä siitä, että tämä neljäs lainsäädäntöpaketti, joka tuo mukanaan oikeuslaitoksen uudistumista, on toteutunut. Se on ilman muuta edistysaskel suhteessa perusoikeustilanteeseen. Sitten herra Sofokleus, yksi minuutti. Πανέρχεται η συζήτηση για την ενταξιακή nyt puhumme jälleen kerran Turkin EU-tiestä ja meidän täytyy puhua keskenämme mahdollisimman selkeästi. Meidän täytyy puhua sitoumuksistamme ja siitä, mihin me aiomme ryhtyä. Me olemme samaa mieltä siitä, että Turkki on tärkeä kumppani Euroopan unionille, mutta meidän täytyy myöskin saada Turkki kunnioittamaan käytännössä Euroopan unionia. Ja tämä on se haaste, joka meillä on edessämme. Me haluamme auttaa Turkkia demokratisoitumaan, mutta tärkeää on myös se, mitä Turkki ei ole tehnyt sen osallistuminen Euroopan unioniin ei voi tapahtua a la carte periaatteella. Esimerkiksi lehdistön vapaus, se, että poliitikkoja, toimittajia heitetään vankilaan, sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole toteutunut Turkissa ja tietenkin Kyproksen miehityskin edelleen jatkuu ja sekin polkee kaikkia mahdollisia oikeuksia. On esitetty hyvin provosoivia lausuntoja Turkin viranomaisten taholta ja ne tulisi vetää pois ja jopa esittää anteeksi pyyntö vuonna 2011 se viittasi Kyproksen tasavaltaan ja sanoi, että me emme ole oikeanlainen valtio. Onko tämä se kunnioitus ja tunnustus, jota jäsenvaltio voi antaa toiselle jäsenvaltiolle tai unionille? Lopuksi haluaisin sanoa, että Turkki Turkilla ei ole sijaa EUn jäsenenä niin kauan kuin se käyttäytyy nyt olette ylittänyt aikanne jo aivan reilusti, arvon kollega. Seuraavaksi rouva Teokraros, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Kieltämättä Omen Ruittenin tehtävä on ollut hyvin hankala. Ymmärrän, kuinka hankala on saada aikaan kompromisseja näiden risteävien etujen välillä ja kuinka hankalaa on tehdä päätöksiä kansainvälisen lain puitteissa. Esimerkiksi tällä hetkellä me mietimme eh, sitä kauppavaihtoa, jota meillä EUn ja Turkin välillä on. Turkki on mennyt eteenpäin ja se on tehnyt uudistuksia, mutta nämä samat asiat ovat myöskin sen jäsenyyden tiellä. Tulen maasta, jota Turkki miehittää. Turkki jatkaa miehitystä ja uhkailujaan ja samaan aikaan puhutaan siitä, että Euroopan parlamenttiin tulisi Kyproksen turkkilaisia tarkkailijan tarkkailijan roolissa ja tämähän olisi tunnustusta tälle Turkin viehtykselle. Kypron tasavalta haluaa suojella kaikkia kansalaisiaan, mukaan lukien Kyproksen turkkilaiset. Heillä on tiettyjä etuja, joita muilla kansalaisilla ei ole. Ja tästä on seurauksena se, että jos Turkki haluaa EUn jäseneksi, sen täytyy kunnioittaa EUn lainsäädäntöä ja lakeja. Sen täytyy tunnustaa Kyproksen tasavalta. Sen ei tulisi uhkailla Kreikkaa ja Kyprosta, vaan sen tulisi edesauttaa Kyproksen ongelman ratkaisemisessa EUn lainsäädännön ja periaatteiden mukaisesti. Kyproksen tasavalta on äänestänyt positiivisen asialistan puolesta. Haluaisin tietää, miten te suhtaudutte tähän Turkkiin suhteessa Kyprokseen. Halua, aion äänestää Rauha Omenruittenin mietinnön puolesta osoituksena, kunnianosoituksena sille vakavahenkiselle työlle, jota hän on tämän yhteydessä tehnyt. Leni. Kiitoksia. Leni, täällä on kollega, joka, herra Stedler, kollega Stedler, joka haluaa esittää sinulle kysymyksen. Sopiiko se sinulle? Selvä. Olkaa hyvä. No, no, si- Arvoisa kollega, yksi ryhmänne jäsenistä sanoi muutama minuutti sitten, että Turkia pitäisi kohdella siten kuin muitakin ehdokasmaita. Te olette varmasti jo pohtineet kyproslaisten jäsenten, parlamentin jäsenten kanssa, onko ollut jo muuta ehdokasmaata, joka kieltää toisen Euroopan unionin jäsenmaan suvereenisuuden ja miehittää tätä maata, ja joka itse on syypää yhteen suurimmista kansanmurhista. Puhun tässä Armenian kansanmurhista. Voisitteko ilmaista kertoa jostain toisesta ehdokasmaasta, joka on ollut samassa tilanteessa, jotta voisin vahvistaa, että Turkia nyt varmasti kohdellaan samalla tavalla kuin muita ehdokasmaita? No varmaankin Turkkiin kohdistetaan erilaista kohtelua. Kaikki tämän ymmärtävät. Eikä Euroopan unioni eikä Turkki ole täyttänyt kaikkia niitä vaatimuksia, joita Euroopan unioni on esittänyt, esimerkiksi Ankaran pöytäkirja. Ja edelleen se jatkaa neuvotteluja EUn kanssa, eikä se kuitenkaan tunnusta Kyproksen tasavaltaa eikä sen roolia puheenjohtajamaana eikä se tunnusta Kyproksen oikeutta sen luonnonvaroihin merellä. Olen saman kysymyksen esittänyt komission jäsenille jo jonkin aikaa sitten tästä Turkin käyttäytymisestä. Minun mielestäni meidän täytyisi kunnioittaa Euroopan unionin arvoja ja lakeja, eikä tässä asettaa Turkin lakia etusijalle. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Boskurt, yksi minuutti, olkaa Uh, Arvoisa puhemies, alkuun haluan onnitella esittelijä Omen Räyteniä tästä tekstistä ja kiitos ryhmämme varjoesittelijälle erinomaisesta työstä. Tässä tekstissä tuetaan viiden neuvotteluluvun uudelleen avaamista ja tämä on jo sinänsä viesti siitä, että parlamentti todellakin toivoo, että suhteet paranevat. Tekstissä viitataan myöskin selkeästi niihin aloihin, joilla vaaditaan vielä ponnisteluja, kuten viharikokset ja vihamurhat ja ilmaisun vapauteen liittyvät ongelmat. Vahvuutena voidaan pitää sitä, että tässä ei ainoastaan kritisoida Turkiaa, vaan tunnustetaan saavutetut tulokset. Eli neuvottelu tulee aloittaa, jos haluaisimme tuloksia saada aikaiseksi. Muun muassa Kyproksen uudelleen yhdistäminen edellyttää sitä, että Kyproksen turkilaiset osallistuvat tähän prosessiin, joten olisi paikallaan tukea sitä tarkistusta, jossa pyydetään parlamentin puhemiestä tarkastelemaan sitä mahdollisuutta, että täällä voisi olla tarkkailijana Kyproksen turkilaisia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Danjon, puolitoista minuuttia. Euh, Arvoisa puhemies, haluan ensin onnitella esittelijää, joka on laatinut hyvin tarkkanäköisen mietinnön kontekstissa, joka ei ole helppo, koska Euroopan unioni ja Turkki ovat tällä hetkellä osa yhtälöä, jossa ei ole mahdollista päästä suhteissa eteenpäin ilman, että tämä edistyminen on osa liittymisnäkymää. Ja me tiedämme, että koko liittymisnäkymä on problemaattinen monille meidän jäsenmaistamme ja monille jäsenmaiden Mm, julkisista mielipiteistä ja itse Turkillekin. Niinpä tämä, kun tästä integraatiosta ei vallitse konsensusta, minun täytyy joka tapauksessa esittää kysymys siitä, kannattaako viittä uutta lukua nyt avata ja viedä eteenpäin. Se on poliittinen signaali. Minä olen toki tietoinen siitä seikasta, että luvun avaaminen mahdollistaa sen, että saadaan kriittisiä ja herkkiä aihealueita menemään eteenpäin, mutta ennen kuin lähdemme neuvottelusubstanssin pariin, me lähetämme poliittisen signaalin, joka on toisaalta palkitseva signaali, enkä oikein tiedä Turkin tämänhetkisen asenteen kohdalla. En tiedä, mitä palkittavaa siinä oikeastaan on, ja varsinkin mietin, mitä tapahtui Kyproksen puheenjohtajamaan kauden aikana. Ja toiseksi me lähetämme signaalin yleiselle mielipiteelle siitä, että tämä liittymisprosessi on tavallaan mekaaninen, että kun tietyissä asioissa edistytään, niin sitten eteenpäin mennään kuin juna. Eli totta kai me otamme huomioon Turkin tilanteen, mutta annamme tässä nyt ehkä harhaanjohtavaa tietoa jäsenmaille ja Turkille ja Euroopan kansalaisten mielipiteille. Sitten Soma, yksi minuutti ja puoli, puoli minuuttia. Herra puhemies, minäkin haluan alkuun kiittää esittelijää tästä esityksestä. Tämä on jälleen kerran uu, erinomainen. Tiedän, että tämän työn tekeminen ei ole helppoa. Päätöslauselma on sinänsä ihan hyvä, mutta tiettyjen kysymysten suhteen ei ole samoilla linjoilla. Mitä tulee viiden tai kuuden luvun uudelleen avaaminen, niin mielestäni ei olisi paikallaan, kun otetaan huomioon Turkin tämänhetkinen tilanne ja huomioiden myöskin Turkin suhtautuminen Euroopan unioniin. Jo vuosien ajan me kritisoimme sitä, että uudistuksia ei tule, ja nyt on taas kyse ihmisoikeusloukkauksista ja siitä, että perusoikeuksia leikataan, oikeuk- vapautta rajoitetaan. Eli kyse ei ole edistymisestä, vaan taatumuskertomuksesta. EUta ei tunnusteta Turkin taholta. Kohokohta saavutettiin tässä yhteenotossa silloin, kun Turkki ei halunnut Kyproksen puheenjohtajuuskauden aikana tehdä yhteistyötä Ja Euroopan unioni on Turkin näkökulmasta katsottuna 26 jäsenvaltion kokoinen, ja sitä me emme voi hyväksyä. Ja mitä tulee takaisinottosopimukseen, niin siihen liittyen Euroopan unionille Turkki lähettää aina uusia vaatimuksia, ja sillä yritetään painostaa Euroopan unionia ja saada sitä kautta viisumivapaus myönnettyä. Tietenkin Turkki on tärkeä kumppani sekä ulkopoliittisesti että taloudellisesti, myöskin turvallisuuspoliittisessa mielessä. Mutta niin kauan kuin maa ei voi täyttää Kööpenhaminan poliittisia kriteerejä ja kehitys on taantumuksellista, niin neuvottelut luvuista 23 ja 24, jotka liittyvät oikeusperi- oikeusvaltion periaatteeseen ja muihin kysymyksiin, kuten perusarvoihin, niin ei ole järkevää. Sillä me tiedämme, että käytännössä Turkki ei voisi ottaa soveltaakseen eurooppalaisia standardeja. Ja minäkään en voisi hyväksyä sitä, että Nabukon hinnalla me lähtisimme sitten tekemään myönnytyksiä. Kiitoksia. El señor Lisek. Sitten herra Lisek, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Bardzo panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, koleżanki i koledzy. E- Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Minäkin voin yhtyä onnitteluihin ja kiitoksiin, joita Rova Omen Roitenille on tästä erittäin hyvästä mietinnöstä annettu. Tätä mieltä minäkin olen. tämän erimmäisen vaikea ja monimutkainen kysymys ja mielestäni hän on vastannut haasteeseen oikein hyvällä tavalla. Kukaan ei olisi varmaan pystynyt parempaan tässä asiassa. Mutta jos nyt mennään itse sisältöön, niin on aivan selvää, että kun puhutaan viennistä mm, ja poliitikkojen ja monien muidenkin näkökulmat ovat jakautuneet. Puola kyllä tukee tulevaisuudessa Turkin mahdollista liittymistä Euroopan unioniin ja minä kannatan liittymisneuvottelujen jatkamista niitä ei missään nimessä pidä blokata. Minusta ne menevät aika hyvin eteenpäin ja meidän täytyy mielestäni mennä uusien lukujen neuvottelemiseen nimenomaan osoittaaksemme kollegoillemme Turkissa, poliitikoille Turkissa, Turkin parlamentissa ja Turkin hallituksessa, missä ongelma on, millaisia ongelmia on vielä olemassa, mitkä politiikat kenties ovat erheellisiä. Minusta vaikuttaa siltä, että Turkin poliitikot ymmärtäisivät kyllä, millaisia yksityiskohtia täytyy muuttaa ja tarkistaa. Totta kai Kyproksen tilanne on mahdoton hyväksyä ja Euroopan unionista käsin meidän täytyy edelleen katsoa, miten tuo tilanne voitaisiin ratkaista. Se on ehdoton prioriteetti suhteessa Turkkiin. Kiitoksia, Poselto. Kiitoksia. Minä en voi ymmärtää tätä kollega Saherin esittämää myötätuntoa. Teillä pitäisi olla huonoja kokemuksia näiden alueellisten voima, voimakkaiden toimijoiden kanssa. Me tiedämme, että tässä voi käydä aika lailla nurinkurisesti ja jos haluaa tehdä tästä alueesta federaatio, niin ei tietenkään voi hyväksyä sitä, että me tuemme tällaista maata kuin Turkkia. Tietenkin me voimme tehdä tiivistä yhteistyötä Turkin kanssa ja Omen van Rautenin, Omen Rautenin teksti on hyvä ja tasapainoinen, mutta uusien neuvottelulukujen avaaminen, joiden tarkoituksena on myöskin jäsenyyden saavuttaminen eikä ainoastaan neuvotteluiden jatkaminen, niin on väärä ratkaisumalli. Mutta Turkki haluaa toimia myöskin alueellisena valtana. Erityisesti Balkanin alueella Turkki menee niin pitkälle, että Kosovon, Albanian ja Kos- Bos bosnien kanssa yritetään tehdä muutoksia historiaan. Sehän ei voi olla mahdollista. Kyse pitäisi olla erinomaisesta yhteistyöstä eikä miehityksestä ulkoministeri, suurlähettiläs ja muut seko, sekaantuvat Balkanin maiden sisäisiin kysymyksiin ja tätä ei voida missään nimessä hyväksyä. Turki on kylläkin tärkeä kumppani Euroopan unionille, mutta ei mikään alueellinen valta eikä myöskään Euroopan unionin jäsenvaltio. Kiitoksia. Kiitoksia herra Mijan. Yksi minuutti ja puolitoista minuuttia. Turkki está efectuando una serie de reformas. Liittymisprosessista sanoisin, että Turkissa tehdään poliittisia ja oikeudellisia uudistuksia, jotka modernisoivat maata merkittävällä tavalla. Myös taloudellisia uudistuksia tehdään huomenna. Äänestämme Rova eh, Olmen Reutenin mietinnöstä, jota onnittelen hänen tärkeästä työstään. Ja tämä Turkin uudistusprosessi on erittäin tärkeä. Se koskettelee jopa Turkin perustuslakia. Minä en kritisoi sitä, että luku 22, joka koskee aluepolitiikkaa, on avattu. Mielestäni on hyvä asia, että mietintö tukee tällaisia tärkeitä lukuja, kuten energialuku numero 15. Mielestäni yhteistyö Euroopan unionin ja Turkin välillä energia-alalla on hyvin tärkeää. Meidän täytyy monipuolistaa energialähteitämme, energian tuontimaitamme ja Turkki maantieteellisen sijaintinsa vuoksi on strategisella paikalla eh, tässä asiassa. On myös hyvin tärkeää tehdä yhteistyötä Turkin kanssa maahanmuuttovirtojen eh, hallinnoinnin kanssa. Eh, Turkki ei ole vielä allekirjoittanut tähän liittyvää sopimusta ja olen pahoillani myös siitä, ettei Turkki ole vielä lähentynyt viisumipolitiikassaan Euroopan unionin linjauksia. Minun, minulle keskustelu ja koordinointi ulkopolitiikassa EUn ja Turkin välillä on erittäin hyvä asia. Se on kumman, kummallekin hyvä. Se, mitä tapahtuu Euroopan unionin etelärajoilla, on aivan ratkaisevaa tulevaisuuden kannalta. Kyse on meidän naapuristamme, jotka ovat kahden viime vuoden aikana eläneet voimakkaita muutoksia erityisesti Välimeren eteläpuoliset maat, ja äh, meillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän alueeseen, sen hyvinvointiin, vapauteen ja äh, positiiviseen kehitykseen. Kiitoksia herra Nijan. Viimeinen tämän kierroksen puhuja on herra Peterille puolitoista minuuttia. Olkaa. Poštovani Puhemies, komission jäsen, kunnianarvoiset jäsenet. Rouva Omen Ruittenin mietintö kattaa Turkin ottamat edistysaskeleet. Me tunnustamme sen, kuinka tasapainoinen tämä mietintö on siellä puhutaan edistysaskeleista, joissakin kohdissa puhutaan huolestumisesta. Ja nyt meidän tulisi saada aikaan Turkin sisällä ulkopoliittista ja sisäpoliittista keskustelua. Me tiedämme, mistä asioista tulisi keskustella. Koska me olemme neuvotteluprosessissa, uskon, että on järkevää aloittaa uudet neuvottelukierrokset, jotta voidaan saada uusia sitoumuksia ja tehdään työtä molempien osapuolten etujen eteen, mukaan lukien ulkopolitiikka ja energiapolitiikka on asioita, joissa me emme tarvitse uusia sopimuksia, tarvitaan vain hyvää tahtoa. Kiitoksia. Tässä oli puhujakierros eh, puhujalistan mukaan. Nyt menemme Catch the Eye-vaiheeseen ja meillä on paljon enemmän kollegoita, jotka pysyvät puheenvuoroa ja yritän nyt sitten antaa puheenvuoron kaikille halukkaille, koska olemme taas päässeet vähän paremmin aikatauluun, mutta muistakaa kuitenkin se, että heti kun minuutti tulee täyteen, minä painan nappia ja vien teiltä mikrofonin. Ensimmäinen puheenvuoro menee herra Nikolasikille, olkaa hyvä.

turkki näyttelee erittäin tärkeää roolia eun energiaturvallisuuden takaamisessa. toivon myös että eu syventää ulko ja turvallisuuspoliittista yhteistyön tiivistämistä. olemme nähneet miten positiivinen turkin rooli on ollut syyrian kriisin puimisessa. lisäksi haluaisin onnitella turkkia rauhanprosessista. Seuraavaksi rouva Mr. President, Mr. Zahradil... Herra puhemies, herrat Sahradil ja konpendit eivät näköjään ole huomanneet, että Turkki, ehdokasmaa, laittomasti miehittää Kyproksen maa-ala on tehnyt tätä jo 39 vuotta näin rikkoen kansainvälistä lainsäädäntöä, eurooppalaista lainsäädäntöä ja ihmisoikeuksia. Jälleen kerran pyytäisin teitä lähettämään selkeän viestin Turkkiin. Jos se haluaa EUn jäseneksi, sen täytyy täyttää kaikki taloudelliset, poliittiset ja ihmisoikeudelliset sitoumukset. Jos sen, sillä täytyy olla hyvät naapurussuhteet, sen täytyy täytäntöönpanna Ankaran pöytäkirja, tunnustaa Kyproksen tasavaltaa sen tulee saada aikaan kansalaisuus. Ja Kyproksen turkkilaisille tarkkailija-aseman antaminen ei ole hyvä ajatus, koska se rikkoisi kansainvälistä lainsäädäntöä ja EUn lainsäädäntöä. Thank you. Thank you, President Kiitoksia. Registrat o serie de progrese în vederea modernizării. Kiitoksia puhemies. Tässä mietinnössä eh, käy ilmi, että Turkissa on ollut merkittäviä edistyksiä demokratian oikeusvaltion alalla, kuten myös ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien alalla. Joka tapauksessa Turkki menee eteenpäin vain hyvin pienin askelin. Euroopan unionin täytyy rohkaista Turkkia edelleen jatkamaan tähän oikeaan suuntaan. On muita alueita, joilla radikaaleja reformeja välttämättä tarvitaan. Perustuslakiuudistus on positiivinen kehitys ja toivon totisesti, että konkreettista edistystä saadaan aikaan Kööpenhaminan kriteereiden täyttämiseksi. Tarvitaan todellakin vallan kolmijako, todellinen erottelu valtion ja uskonnon välillä ja täytyy taata myös perusoikeudet. Olen iloinen myös siitä, että Euroopan unionin sisällä on tapahtunut positiivista kehitystä, jotta uusia lukuja voidaan avata neuvotteluissa. Minun mielestäni olisi hyvä myös oikeusjärjestelmää koskeva luku avata uudestaan. Pane předsedo, pane komisaři, z titulu strategické polohy velikosti svého hospodářství a trhu. Arvoisa puhemies, kun katsotaan markkinoiden laajuutta ja turvallisuuspoliittista asetelmaa, niin Turkki on EUlle tärkeä kumppani. Minä olen sitä mieltä, että liittymisprosessi on paras mahdollisuus tukea Turkin uudistuksia ihmisoikeuksien naisten aseman parantamiseksi ja muillakin aloilla meidän täytyy muistaa, että Turkki on EUn kuudenneksi suurin kauppakumppani ja että Tyrkillä on keskeinen rooli laajennettaessa energiaverkkoja. Eli positiivisena voidaan pitää myöskin Turkin pyrkimyksiä terrorismin vastaisessa taistelussa sekä muutokset perustuslakiin. Mitä tulee Kyproksen kysymykseen, niin se täytyy tietenkin ottaa esille. Kiitoksia. Tiene la palabra el señor Batten. Seuraavaksi herra Batten, olkaa. Uh, Kiitoksia puhemies. Miksi Turkki haluaa liittyä Euroopan unioniin? Uskon, että se toivoo, että EU antaa sille erilaisia tukia, kuten niin monet maat, kuten niin monet maat toivat. Ja kun Turkki on melko köyhä maa, se varmasti myös haluaa eh, osan köyhistä kansalaisistaan EUn avointen rajojen taakse. Turkissa on yli 72 miljoonaa henkilöä. Jos Turkki liittyy Euroopan unioniin, voimme odottaa, että maahanmuuttoa muun muassa Britanniaan tulee runsaasti. He tulevat ehkä työ, töihin, tai sitten he tulevat hyötymään meidän asuntojärjestelmästämme ja julkisista palveluistamme. Britannian kansalaisten täytyy olla tietoisia siitä, että konservatiivipuolue, työväenpuolue ja liberaalidemokraattinen puolue kaikki kannattavat Turkin liittymistä EU-hun ja lisää maahanmuuttoa. Kiitoksia herra Baten. Seuraavaksi herra Trenta Puhemies, koska tässä on puhuttu energialuvun avaamisesta, nämä ovat aivan oikeutettuja puheenaiheita ja haluaisin selittää, miksi nämä ehdotukset, joissa ne haluttiin omaksua, ne sotivat EUn periaatteita vastaan. Ensinnäkin kansojen tasavertaisuus se on yksi periaate ja täten Euroopan parlamentti ei voi tukea energialuvun avaamista niin kauan kuin Turkki sotii kansainvälistä lainsäädäntöä vastaan. Se, että Kyproksen turkkilaiset otettaisiin tarkkailijaksi, se vahvistaisi Kyproksen turkkilaista yhteisöä ja kahden valtion järjestelmää. Kyproksen eh, turkkilaisilla ja Kyproksen kyproslaisilla on, tulisi olla tasavertainen mahdollisuus olla ehdolla vaaleissa. Sitten herra Broms, olkaa hyvä. Uh, Turkki varmastikin rikkoo ihmisoikeuksia, kun se esimerkiksi vainoaa akateemisia henkilöitä näiden lausuntojen esittämisestä. Eihän Turkki ole yksin. Ranska ehdottaa eh, ihan samanlaista lakia sanomalla, että ihmisiä asetetaan oikeuden eteen, jos he sanovat, että kyse ei ollut ihmismurhasta, joten kansanmurhasta, joten ehkä Turkki sopisi EU-hun joka tapauksessa. Minä en kannata EUta. ta mutta niin kauan kuin se on olemassa, toivoisin, että se olisi enemmän eurooppalainen kuin vähemmän eurooppalainen. Turkki ei ole eurooppalainen maa maantieteellisesti, poliittisesti eikä uskonnollisesti, kun en ole mikään EUn innokas kannattaja. Minun mielestäni on aika hurjaa, että maa, joka miehittää yli lähes 40 prosenttia Kyproksesta, edes voidaan harkita EUn jäseneksi. Kiitoksia. En näe herra Maltseria paikallaan, joten olemme sitten saaneet tämän Catch the Eye-kierroksen loppuun ja menemme sitten loppupuheenvuoroihin ö, tässä tärkeässä teemassa. Ensiksi annan puheenvuoron komission edustajalle, komission jäsen Fyylelle. Olkaa. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, Kiitoksia, herra puhemies. Arvoisa ministeri, hyvät kollegat, tämä ei ole ensimmäinen kerta, että minulla on ilo ja kunnia osallistua keskusteluun tästä erittäin tärkeästä asiasta täällä Euroopan parlamentissa. Saanko jukan palauttaa mieliin kaksi asiaa? Tämä käyty keskustelu selkeästi osoittaa, että tässä vaiheessa ei missään nimessä voida olla aivan täysin samaa mieltä Turkin EU-jäsenyydestä. Tämä on kiistata hankala kysymys. Eli jos tänään pitäisi päättää asiasta, Vuosia on kulunut siitä, kun neuvottelut Turkin kanssa aloitettiin, niin lukuisista syistä johtuen olemme edelleenkin aika lailla lähtöruudussa. 13 lukua on avattu, yksi on suljettu. Mutta olen aika lailla vakuuttunut siitä, että koittaa vielä se päivä, että me etenemme ja tämän eteen meidän tulee tehdä töitä. Me tulemme olemaan jossain vaiheessa siinä tilanteessa, että meidän täytyy päättää jäsenyydestä. Eli että käydään kaikki neuvotteluluvut läpi ja että Turkki sitoutuu noudattamaan säännöstöä. Ja että toisaalta komissio ja jäsenvaltiot arvioivat sitä, minkälainen vaikutus Turkin jäsenyydellä olisi Euroopan unionin toimintaan. Joten ehkäpä nyt meidän ei tulisi niinkään keskittyä tähän hypoteettiseen kysymykseen. Eli onko prosessin päättyessä kaikki kunnossa? Meidän tulisi katsoa tätä itse prosessia ja vahvistaa sen uskottavuutta molemmin puolin, sekä EUn että Turkin puolella. Turkin puolelta siinä mielessä, että neuvotteluiden moottorina toimivat Turkin tekemät uudistukset. Mitä ehdokasmaalta voitaisiin odottaa? No siltä tietenkin odotettaisiin, että se tietää, että jäsenyys edellyttää 30 neuvotteluluvun läpikäymisen, mutta myöskin sen lisäksi sitoumusten noudattaminen. Muulla tavalla jäsenyyttä ei voi saada. Eli yhteisiä arvoja täytyy vaalia. Meidän puoleltamme uskottavuus liittyy siihen, että kun jokunen vuosi päätimme pelisäännöistä koskien prosessin etenemisjärjestystä, niin niitä ei tulisi muuttaa, vaan niistä tulisi pitää kiinni. Koska vain ja ainoastaan tällä tavalla voidaan varmistaa se, että Turkin uudistukset todellakin toteutuvat. Me aina olemme viitanneet uudistusten tarpeeseen Turkissa. Ja Euroopan unionilla on keskeinen rooli, sen täytyy sitoutua tähän uudistusprosessiin. Toinen kommenttini liittyy tähän positiiviseen lähestymistapaan, josta jo viime vuonna keskustelimme. Se on toiminut ja syynä on se, että sen avulla on voitu karsia tämä asenne, että meillä on oikeus johonkin tiettyyn asiaan, niin kuin täällä mm, on kuultu turkkilaisten sana, sanovan hyvinkin useaan otteeseen. Tämän prosessin myötä olemme nähneet myöskin, mitä positiivisia seikkoja on pulpahtanut pintaan. Nyt tärkeänä voidaan pitää sitä, että mainitsemamme asiat huomioidaan ja saadaan uutta pontta tähän sitoutuneisuuteen, jota todellakin kaivataan, jotta neuvottelut taas etenevät ja että neuvotteluprosessi jatkuu. Koska vain ainoastaan siten voidaan varmistaa, että Turkki lähentyy Eurooppaa nojautuen oikeusvaltioperiaatteeseen, demokratiaan, perusvapauksiin. Kiitoksia. Terminar este Kiitoksia komission jäsen. Ja tämä esityslista kohta päätyy eh, ministeri Rova Lucinda Creightonin puheenvuoroon neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä parlamentin jäseniä erittäin kattavasta laajasta keskustelusta, joka osoittaa hyvin selvästi, ainakin minulle, sen, että neuvotteluprosessi on saamassa uutta puhtia ja kannustaa Turkkia sekä poliittisiin että taloudellisiin uudistuksiin. Tämä on paras tie eteenpäin ja meidän pitäisi jatkaa tällä tiellä, jossa siis kannustamme ja rohkaisemme aitoja uudistuksia Turkissa. Kuten jo johdantopuheenvuorossani sanoin, on hyvin monia alueita, joilla lisäuudistuksia tarvitaan, enkä nyt ryhdy niitä tässä toistamaan, eh, vaikka jotkut puhujat niihin myöskin viittasivatkin. Se, mistä päätöslauselma esitys eh, painokkaasti puhuu, kaikilla on paljon voitettavaa siitä, että neuvottelut edistyvät ja poliittisista ja taloudellisista uudistuksista Turkissa. Tämä on aivan selvää. Ja me puheenjohtajavaltion edustajat yhdessä jäsenmaiden ja komission kanssa teemme kaikkemme, jotta asiat menisivät eteenpäin. Olen tyytyväinen siitä, että Irlannin puheenjohtajakauden aikana on jonkinlaista läpimurtoa nähty ja toivon, että saamme aikaan konkreettista edistystä vielä puheenjohtajakauden aikana. Lopuksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että viime kädessä on kyse Turkin omasta kyvystä ja tahdosta mennä eteenpäin. Ja se nimenomaan määrittelee neuvottelujen edistymistahdin. Se, miten Turkki itse edistyy näissä eri aihealueissa on kaikista määräävin tekijä. Neuvottelujen edistyminen ei ainoastaan vaadi lisää uudistuksia, vaan myös melkoisen määrän poliittista johtajuutta ja rohkeutta Turkin puolelta. Me ilman muuta tuemme tätä suuntausta ja itse haluaisin vielä painottaa Euroopan parlamentin erityisen merkittävää roolia tämän poliittisen prosessin edistymisessä parlamentin rooli siinä, että sitoutetaan kansalaisia Turkissa ja muualla, ja e, Turkissa ja EU:ssa molempien, molemmilla puolilla käymään demokraattista aktiivista kansalaiskeskustelua on tärkeä asia. Haluaisin kiittää parlamentin jäseniä erittäin hedelmällisestä keskustelusta ja kaikesta siitä työstä, jota olette tehneet ja aivan erityisesti kiitän vielä esittelijää. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva ministeri. Tähän päätämme Turkkiin liittyvän esityslista kohdan. Tämä päätöslauselma esitys tulee ulkoasiain valiokunnassa ja äänestys on huomenna kello 11.30, mutta en halua mennä seuraavaan esityslistakohtaan onnittelematta eh, Rova Omen Roitenia tästä eh, työstä.